Okay. Uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Mennäänpä ensimmäisen kohtaan esityslistalla. Komission kertomus yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa saavutetusta edistyksestä Romaniassa ja niin ikään Bulgariassa. Yhteistyö- ja seurantamekanismi luotiin kun Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 2007, jotta pystyttiin puuttumaan oikeusjärjestyksen puutteisiin ja korruption torjuntaan. Sen jälkeen YSM-kertomusten avulla on pystytty keskittymään niihin ponnisteluihin, joita Bulgariassa ja Romaniassa viranomaiset ovat suorittaneet, antaen suosituksia ja myös antaen tietoja edistyksestä. 2017 kertomus julkaistiin Tammikuussa herra Williams Least on kutsuttu komission sihteeristöstä esittelemään nämä kertomukset ja keskustelemaan jäsenten kanssa. Herra Sleeth, olkaa hyvä. Thank you very much and thanks again to... Kiitokset. Kiitokset puheenjohtaja ja Libe-valiokunta mahdollisuudesta esitellä nämä tammikuussa hyväksytyt kertomukset. Tässä on valittu hivenen toisenlainen lähestymistapa edeltävään nähden, kun katsotaan kymmentä viimeistä vuotta. Näin on voitu sitten katsoa vähän pitkän ajan kehitystä ja arvioida myös kestävyyttä ja kehitystä tarkemmin. Ja me olemme siis tutkailleet tätä hivenen eri rakenteen kanssa ja hyvin eri tavalla kuin aikaisemminkin. Ja näin kohta kohdalta olemme edenneet ja sitten johtopäätöksissä esitämme, miten pitkälle jäsenvaltiot ovat päässeet. Ja me olemme halunneet myös rohkaista eh, jäsenvaltioita tässä loppuvaiheessa erityisesti. Me olemme hyvin yksityiskohtaisia suosituksia myös esittäneet, miten päästään eteenpäin. Komissiota on pyydetty toimimaan selkeämmin juuri aiemmin näissä yhteistyöseurantamekanismiarvioineissa. Ja me toivomme, että tämä nyt selkeyttää tämä uusi rakenne tilannetta tässä lopullisessa muodossaan ja vähintään nyt nuo elementit, jotka esitetään tässä kertomuksessa, osoittavat edistystä. Ja tässä olemme sitten kohta kohdalta tätä käyneet läpi, kuten sanoin. Ja myös sitten tulevaisuudessa me tahdomme tutkailla näitä eri tekijöitä tarkemmin ja kun kaikki tavoitteet on saavutettu, niin sitten tämän arvion saamme päätökseensä. Ja näin uskomme, että me nykyisen komission aikana saamme yhteistyöseurantamekanismin arviot kaikki päätökseen. Me tosin tarvitsemme tähän paljon yhteistyötä ja sitoutumusta tähän yhteiseen työhön ja me haluamme myös varmus, varmistaa sen, että on käytetty oikeita mekanismeja arvioida eri jäsenvaltion kehitystä ja myös edistysaskelia. Minä tahtoisin myös mainita siitä, että komissio on halunnut korostaa näissä kahdessa kertomuksessa siitä, että nämä ar- yhteistyö- ja seurantamekanismin arvioidut eivät vaikuta päätöksiin muilla aloilla. Aloitan nyt tästä kymmenen vuoden kertomuksesta ja Bulgariasta ensin. Ensiksi siis eri oikeudellisen järjestelmän uudistuksista. Huomattavaa edistystä on saatu aikaan, kun on kehitetty tätä perustuslaillista kehystä. Myös oikeuskehys on parantunut ja ammattimaisuus, myös luotettavuus ja tehokkuus on vahvistunut. Tämä uudistus on tehty vuonna 2015 ja se on avaintekijänä tässä ja tässä nyt on kyse kahdesta eri kamarista, jotka, jossa on mukana tuomarit ja syyttäjät. Säännöt ovat avoimempia, läpinäkyvämpiä ja yhdellä edustajalla on yksi ääni. Jos, ja tänään kesällä äänestetään, järjestetään vaalit ja se on sitten ensimmäinen testi. Ja ensimmäinen testi myös luottamuksen osoituksen yleisön puolelta näin on yksittäisille tuomareille annettu enemmän harkintavaltaa. Jos ajattelemme sitten tätä oikeudellista uudistusta, niin tuo rikosoikeuspuoli on vielä edistystä vailla hivenen, jos ajattelemme varsinkin lahjontaa ja syyttäjän virastoa. Vuonna 2016 on ollut tällainen rakenneuudistus käynnissä yhteistyössä komission kanssa ja on näin sitten voitu Bulgarian syyttäjävirastoa arvioida tarkemmin. Mutta haasteita Bulgariassa edelleen kuitenkin on rikostutkinnassa ja vakavan rikollisuuden syytetoimissa ja myös korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden tavoitteiden täyttämisessä. Tosin muutoksia on tapahtunut, kun ajattelemme viime, viimeistä kymmentä vuotta. Riko, niin myös kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on muuttunut ja tilanne on muokkautunut samansuuntaiseksi kuin muissa jäsenvaltioissa. Eli puutteita vielä on rikosoikeuskäsittelyissä esimerkiksi. Ja kertomuksessa on korruption torjunnassa suurimmat haasteet havaittu, vaikka liittymisen jälkeen on heti alettu tätä, tähän torjuntatyöhön tehokkaasti. Ja vuodelta 2015 on uusi strategia myös, kaiken kattava korruption vastainen lainsäädäntö, joka on parlamentille esitetty vuonna 2015, mutta se on edistynyt aika hitaasti ja näin onkin kyseenalaistaa, kuinka, me, kuinka suuri poliittinen konsensus sen takana on. Eli korkean tason korruptiotapauksia on ja lopulliset tuomioistuinpäätökset vielä puuttuvat. Näin me haluaisimmekin siis kiinnittää entistä, erityisesti huomiota tuohon vuodelta 2015 peräisin olevaan korruption torjuntastrategiaan ja myös niihin keinoihin, joilla voidaan pyrkiä alhaisen tason korruptiota korkean riskin alueilla välttämään. Bulgaria ei ole ollut niin nopea edistyksessään kuin toivimme, että näitä haasteita vielä on, mutta kuitenkin suositukset tässä kertomuksessa ovat kuitenkin esitettyjen aikarajojen sisällä mahdolliset saavuttaa. Ja sitten Romaniasta ja kymmenen vuoden lähestymistavasta. Kymmenen vuoden aikana komissio on usealla alalla havainnut edistystä. Jos ajattelemme toimielinkenttää, niin sitä on vahvistettu ja myös oikeusjärjestelmä on tehostunut unionin varoin tuin, tuen avulla. Ja näin on myös vahvempi halu vahvistaa tuota tuomioistuinjärjestelmän riippumattomuutta. Tähän on, kehitykseen on myös reagoitu monin poliittisin keinoin ja myös tiedotusvälinekeinoin, kun on tiedotusvälineissä puhuttu enemmän tuomareista ja oikeusjärjestelmästä uusia Järjestel- laki, rikos- ja siviililainsäädäntöä on hyväksytty Romaniassa ja on myös sitten tuo korkein oikeus ja korkein vetomustuomioistuimen työtä tehostettu. Puutteita tosin kyllä on. Toivottaisiin instituutioiden välistä tehokasta yhteistyötä ja vahve, vahvuutta. Ja tänä vuonna tuo uusi järjestelmä on otettu käyttöön ja uusi kuulemismenettely. Ja jos ajattelemme tuota kansallista lahjomattomuuden valvontavirastoa, niin se on edennyt tehokkaasti vuodesta 2013, erityisesti jos ajattelemme eri vaalijärjestelmiä ja julkisia hankintoja, mutta vielä ei ole saatu konsolidoitua oikeuskehystä aikaan Romaniassa. Ja ongelmia on ollut myös täytäntöönpanopuolella, miten virastot ovat, virastojen päätöksiä on pystytty täytäntöönpanemaan. Ja yhteisöseurantamekanismin kertomus on avainnut tuon korkean tason korruptio-ongelman. Siellä Romaniassa on kovasti ponnisteltu sitä vastaan, mutta jos ajattelemme, tuomioistu- jos ajattelemme tuomioistuintoimia ja syytetoimia tällä alalla. Uusi virasto kuitenkin kaivattaisiin vielä tätä asiaa hallinnoimaan. Oikeuskehys on saanut uudistuksia osakseen ja erityisesti viime tammikuussa ja on myös arvioitu tämän työn tehokkuutta. Siihen on kiinnitetty erityisesti kriittistä huomiota poliittisesti ja myös tiedotusvälineissä, varsinkin kun ajattelemme koskemat, parlamentaarista koskemattomuutta ja julkisia hankintoja. Korruption torjunta kaikilla tasoilla on edelleenkin suositus, koska se on laaja ongelma Romaniassa. Jos ajattelemme alemman tason korruptiota, niin siitä syytetoimien nostaminen on ollut korkealla äh, taso prioriteettilistalla Romaniassa. Ja, ja tässä on kyse hyvästä puiteohjelmasta ja kaikkea työtä tosiaan tarvitaan proaktiivisesti äh, toimijaksemme korruptia vastaan kaikissa hallinnossa ja myös korruption mahdollisuuksien kitkeminen on menestyksen avain. Nämä kaksi kertomusta ovat suhteellisen myönteisessä hengessä esitetty ja jos suositukset täytetään, niin voidaan myös sitten päättää tämä yhteistyö- ja seurantamekanismin arviokierros. Komissio on ollut huolissaan tammikuun kehityksestä Romaniassa. Ja nyt molempien jäsenval- näiden kahden jäsenvaltion tavoitteena on saada kaikki instituutiot tekemään työtä yhdessä, jotta tämä yhteistyö- seurantamekanismi saadaan päätökseen. Se, milloin tämä tapahtuu, riippuu kaikkien valtion toimijoiden yhteistyöstä sekä tuomarilaitoksen, parlamentin että hallituksen ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteistyökyvystä. Ja toivomme, että näitä uudistuksia saadaan saadaan vietiä nopeasti eteenpäin, jotta yhteistyömme kantaa hedelmää. Kiitokset. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja nyt jäsenet, joka haluaa puheenvuoron, Makovei, Stevens, Grappini, Sokorvat, ilmoittautuneet ja vielä muitakin käsiä nousee. Hyvä, kiitos. So we start, uh... Eli ryhmiä järjestyksessä ah. Yes, yeah. Miss Gabriel, you have the floor. Rova Gabriel, olkaa hyvä. Merci, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Aion nyt puhua bulgariaksi. Aivan aluksi haluaisin kiittää komissiota tästä kertomuksesta Bulgarian edistymisestä YSMn pohjalta. Kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin. Ja kymmenen vuotta on myös kulunut mekanismia. Aivan alusta Alkaen halusin todeta, että mekanismi oli kovin hyödyllinen uudistuksia ajatellen. Niin mekanismi auttoi Bulgarian hallitusta oikeusjärjestelmän uudistamisessa ja korruptiotorjunnassa. Todettakoon myös, että viime vuosina on herännyt paljon kysymyksiä mekanismin tehosta. Mitään selkeitä kriteereitä ei ole olemassa esimerkiksi mekanismista luopumisen osalta. Siksi on erittäin tärkeää, että meillä on selkeät puitteet olemassa myös määräaikoja varten, jotta tiedetään, täyttyvätkö vertailuarvot. Haluaisin onnitella komissiota siitä, että viimeisimmässä kertomuksessa määritelmään seuraavat askeleet tarkalleet. Ja jos ajatellaan saavutettua edistystä, niin nyt sen pohjalta on myös omat suositukset olemassa. Nyt kysyisin vain, jos nämä suositukset täytäntöön pannaan, onko niin, että luovutaan sen jälkeen YSMstä? Viimeisimmässä kertomuksessa on paljon suosituksia, joka liittyy vielä tehokkaampaan raportoitiin. Haluaisimme vähän yksityiskohtia tästä lisää, miten tämä toteutuisi. Noudatetaanko samaa menettelyä kuin tähänkin asti? Eli oikeusvaltioperiaate on ollut kaikkein tärkeimpänä periaatteena, kuten myös keskustelut komission kanssa säännönmukaisesti. Mitä tässä haluttaisiin sitten muuttaa? Kun nyt tässä mainitsin oikeusvaltioperiaatteen, niin haluaisin mainita myös sen, että viime vuoden lokakuussa Euroopan parlamentti hyväksyi oman ehdotuksensa pakolliseksi eurooppalaiseksi oikeusvaltioperiaatteeksi, jota sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin. Näin voidaan arvioida kaikkien jäsenvaltioiden edistystä järjestelmällisemmin ja siksi voitaisiin luopua erityismekanismista Bulgarian ja Romanian kohdalla. Onko komissio nyt nopeuttamassa tätä prosessia niin, että voitaisiin meidän suosituksemme toteuttaa? Tässä pitää ottaa huomioon monia eri tekijöitä. Jotkut tekijät eivät ole mukana puolestaan kertomuksessa. Eivätkä ne koske pelkästään näitä kahta maata vain yhteisin ponnistelun voimme toteuttaa täyden läpinäkyvyyden oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseen. Siksi meidän pitäisi uudelleen miettiä tällaisia mekanismeja, jotka koskevat vain joitakin valtioita. Tarvitsemme yhteisiä mekanismeja demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta varten, kuten myös ihmisoikeuksien toteuttamista varten. Vain näin voidaan toteuttaa se, jonka Jean-Claude Junckerkin totesi, että voidaan tällä toimikaudella luopua mekanismista. Thank you. Kiitos. Rova Grappini. Kiitokset. Mm, niin, kiitokset siitä, että tämä asia on nyt tuotu keskusteltavaksi valiokuntaan. Kiitokset komissiolle esityksestä. Minä tahtoisin tosiaan puhua molemmista kyseessä olevista valtioista. Tässä on nyt kymmenen vuotta tilannetta arvioitu. Ja jos ajattelen tätä romaanian tekstiä, siinä on esitetty monta edistysaskelta. Olen todella iloinen siitä, että se on huomattu ja että tosiaankin kehitystä on saatu aikaiseksi. Olen samaa mieltä äskeisen kollegan kanssa tämä yhteistyö- ja seurantamekanismi ei sinänsä ole nyt pelkästään näitä kahta valtiota koskevaa, vaan meidän täytyisi arvioida kaikkia jäsenvaltioita, kaikkia 27 tai 28 valtiota, ka- kaikissa arvioida korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen sellaista saada tällainen ikään kuin valokuva siitä, mikä kaikissa näissä 27 valtiossa oikeastaan on tilanne, eikä keskittää huomiota pelkästään yhteen. Näin saisimme vähän vertailuarvoja. Ja nyt

kun katson tuota Romanian kertomusta, niin oikeusjärjestelmähän kovasti arvostellaan eh, meidän tiedotusvälineissämme. No se on totta, mutta kyse on tietyistä ihmisistä, tietyistä tuomareista, tietyistä syyttäjistä, joita kritisoidaan, joita arvostellaan oikein rankallakin tavalla, mutta ei koko järjestelmää. Ei tämä on niin ikään kuin henkilöitynyttä tämä arvostelu pikemminkin. Meillä on kuitenkin oikein hyvä järjestelmä sinänsä ja meidän korruption vastainen virastomme lahjomattomuuden valvontavirastomme ja sen sellaiset virastot ovat toimineet hyvin ja siellä on paljon asialleen omistautuneita työntekijöitä. Eli, eli ei itse asiassa voi näin yleistää tätä, ehkä kuten tässä kertomuksessa esitettiin. Ja minä tahtoisin tietysti myös tietää, mikä komission mielestä on Romanian tilanne nyt kymmenen vuoden jälkeen ja miten arvioitte tämän tulevan kehyksen myös? Ja, ja jos nyt kuitenkin on saatu kehitystä aikaan näiden vuosien aikana, niin miten edetenemme tulevaisuudessa? Onko tästä olemassa jotakin ohjenuoraa tai tutkimusta tai sellaista, millä tavalla pääsemme sellaiseen oikeus, moderniin oikeusjärjestelmään? Minä tietysti tahtoisin, että kaikissa 27 valtiossa voitaisiin luoda hyvin vakava, vakavasti otettava tuomioistuinlaitos. Odotan tähän vastausta. Kiitos. Kiitos. Sitten Rova Makoven seuraavaksi. Mulțumesc. Kiitän. Minäkin tahtoisin kiittää komissiota tästä joulukuussa 2016 tehdystä päätöksestä sekä Romania että Bulgariaa kohtaan siitä, että tuo yhteistyö- ja seurantamekanismiin kymmenvuotiskausi saadaan näin päätökseen, koska edistystä on saatu aikaan, mutta työ tietysti jatkuu muun muassa korruption torjunnassa. Jos ajattelemme nyt näitä viimeisiä vuosia, eli näitä arviointivuosia, niin Romaniassa on edistytty, mutta ei ole vielä loppuun asti saatettu tätä taistoa ja jos ajattelen viimeistä kymmentä vuotta, niin me kyllä näemme itse asiassa saman asian, kun meillä on toimielimet ja instituutiot, jotka ovat, joita on uudistettu, mutta meillä on vaikka kuinka paljon tuomittavaa vielä jäljellä kaikista poliittisista puoleista. Meillä on kaupunginjohtajia, puoluejohtajia, tuomareita, monia monia muita, jotka on ajettu, jotka on tuotu tuomioistuimen eteen ja joiden tapaukset ovat vielä kesken. Ja tämä kyllästyttää kansaa ja myös näitä tuomioita ei saada, ne johonkin sitten häviävät. Eli tästä puuttuu tällaista tiettyä vastuunkantoa. Eli korruptiota tietysti täytyy edelleenkin torjua. Ja lisäksi kyse on tuo parlamentaarinen koskemattomuusongelma, ikään kuin meidän lainsäädäntömme suosii poliitikkoja, kun parlamentaarisen koskemattomuuden poistaminen on niin vaikeaa. Ja tämä kysymys on tullut esille myös useampaan otteeseen parlamentissakin. Meillähän on tuo korruption torjuntavirasto, se on toiminut suhteellisen tehokkaasti. Ilman tuota virastoa me emme olisi päässeet näihinkään tuloksiin poliittisella kentällä. Ja jos ajattelen eri ehtoja, joita tässä on asetettu edistyksen vaatimukseksi. Meidän täytyy jatkaa samalla tiellä, vahvistaa eri instituutioiden toimintaa, muun muassa DNAta eli korruption torjuntavirastoa Romaniassa ja myös tuota nimeämismenettelyä, tuomareiden nimeämismenettelyä meidän täytyy seurata tarkalla silmällä. Eli meidän täytyy jatkaa samalla tiellä aina siihen asti, kunnes tavoitteisiin lopulta pääsemme luovuttamatta me, minä, me, minä ja me muut jäsenet olemme esimerkiksi viime kaudella jo puhuneet tästä korruption torjuntamekanismista kaikkiin jäsenvaltioihin. Sitä me emme voi päästä tästä korruption torjuntavirastosta eroon ennen kuin kaikki työ on tehty ja näin voimme myös painostaa, painostaa poliitikkoja ja myös vähän pelottaa heitä sillä, että he eivät ryhdy ehkä näin suuriin korruptiotapauksiin, koska nämä korruptiotapaukset hyvin monessa tapauksessa ovat kovasti poliittisia ja poliitikot yrittävät sitten piiloutua erinäisten selitysten taakse. Me tarvitsemme siis riippumatonta tuomioistuinjärjestelmää tietysti tähän. Sama koskee julkisia hankintoja. Korruptio ja julkisten hankintojen ongelmat ovat hyvin, hyvin linkittyneet toinen toisiinsa. Ja meidän täytyisi ymmärtää, että meidän itse täytyy ratkoa nämä ongelmat, että me palvelemme siinä itse itseämme. Eli meidän täytyy saada tämä oikeusjärjestysuudistus valmi, valmiiksi. Meidän täytyy puuttua tiukemmin näihin julkisiin hankintoihin ja saada meidän kansanvaltamme ja demokratiamme paljon vahvemmaksi muussa tapauksessa me emme edisty, kukaan ei luota valtion instituutioihin, meidän oma markkinataloutemme kärsii tästä korruptiosta. Kiitos siitä, että tässä nyt komissio myös on ikään kuin mukana painostamassa meidän poliittista kenttäämme, jotka haluavat tietysti korruption taakse piiloutua. Kiitos. Rouva Hiusmenova seuraavaksi. Kiitoksia, Kiitos myös komissiolle. Tässä me keskustelemme jälleen yhdestä kertomuksesta yhteistyö- ja seurantamekanismin osalta Romaniassa ja Bulgariassa. Mitä nyt on tapahtunut, joka on erilaista? Kertomus on tavallaan mielipide ja antaa osvittaa eteenpäin. Monesti tässä valiokunnassa olemme aikaisemmin keskustelleet siitä, että on vähän epäjohdonmukaisuutta kertomuksissa tai epätarkkuutta, mutta nyt kertomuksessa todetaan, että jos kertomuksen suosituksia toteutetaan, niin saataisiin aikaan edistystä ja voitaisiin päästä vertailuarvoihin. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että on erilaisia järjestelmiä olemassa unionissa myös oikeusvaltioperiaatteen osalta, ja niitä täytäntöön pannaan vain pikkuhiljaa ja osittain, ehkä vähän sattumavaraisestikin. Komissio on kylläkin todennut tässä yhteydessä, että Bulgaria ja Romania pärjäävät varsin hyvin, kun ajatellaan oikeusjärjestelmän toimintaa. Hyväs M toteutetaan edelleen näiden maiden kohdalla, mutta ei, ei muualla. Ja me kyllä penäämme jatkossakin sitä, että näitä tietoja ei käytetä Rumania ja Bulgarian vastaan silloin, kun puhutaan Schengen-alueeseen pääsemisestä. Tässä ei pidä koplata tätä suoraan myöskään YSM-kertomukseen, mukaan lukien kaikki politiikalohkot, myös Schengen-alue. Kuitenkin tätä kertomusta on käytetty estämään näitä maita pääsemästä Schengeniin, vaikka ne ovat muut kriteerit kyllä täyttäneet. Tästä syystä minä todellakin toivon, että saamme jonkinlaisen mekanismin aikaan, joka koskisi kaikkia jäsenvaltioita, niin että saataisiin aikaan muutoksia, jotka ovat kestävällä pohjalla. Thank you. Kiitos. Herra Sogor seuraavaksi. Thank you. Kiitos. Tässä on ollut valtavasti edistystä lainkäytön alalla ja toivon, ettei tämä prosessi pääty tulevaisuudessa noin kymmenen vuotta liittymisen jälkeen. Ro- Romaniassa on tilanne sellainen, että tuomio laitos on vähän valikoiva ja Euroopan komissio on aina laiminlyönyt erityisiä huolenaiheita, jotka liittyvät muun muassa turvalausekkeisiin ja oikeusvaltioperiaatteisiin. Ja siitä on monta esimerkkiä, kuten esimerkki kuten esimerkiksi korruption vastaisen viraston tutkinta vuonna 2015 Romanian kirkon aloitteesta kävi ilmi. Ja missään muussa demokraattisessa valtiossa ei olisi tällainen tilanne ja jossa syyttäjä itse voisi joutua syytteeseen. Ja edelleenkin vallitsee valtavia puutteita tuomioistuimenettelyissämme mukaan lukien ne ongelmat, joita emme ole vielä äh, ratkaisseet tämän seurantamekanismin puitteissa. Ja jopa saavutettu edistys voi sitten taas laimentua, eikä noudateta sääntöjä käytännössä. Ja siksi kun järjestelmä on muuttunut ja on kansallistettu erilaisia päätöksiä. Ja ennen kuin poistetaan tämä mekanismi, täytyy katsoa erittäin kriittisesti sitä, miten oikeusvaltio toimii Romaniassa. Kiitos. Sitten Rova Zipper seuraavaksi. Kiitos paljon ja kiitos komissiolle tästä raportista. Ja meidän pitäisi nyt muistuttaa itseämme siitä tilanteesta, jossa Romania ja Bulgaria tulivat e- e-, EU-hun, koska Toisin kuin muut uudet jäsenvaltiot Romaniassa ja Bulgariassa oli kaksi tilannetta. Kumpiakin verrattiin toisiinsa köyhinä maina ja kummassakin maassa löydettiin valtavia korruptioalueita oikeastaan kaikilla yhteiskunnan aloilla, jotta jotka ovat olleet ihan normaaleja menettelyitä vuosien ajan ikävä kyllä, joten oli valmiutta muuttaa tilanne näissä kummassakin maassa, mutta samalla myöskin EU:ssa ja sen takia näissä maissa tämä mekanismi luotiinkin ja olen erittäin onnellinen nähdessäni, että kymmenen vuoden jälkeen ja tämähän ei nyt hirveän pitkä ajanjakso ole, niin että paljon edistystä on saavutettu, mutta luonnollisestikin edessä on vieläkin useita haasteita. Haluaisin nyt nähdä, että me vältämme nämä kaksoistandardit. Me kuulimme aivan oikein komissiolta, että jonkinlaista edistusta oikeuslaitoksen alalla on saavutettu ja että on noudatettu lakeja, mutta hyvin hitaasti. Mutta suoraan sanoen korruption torjunnassa ja äh, rahan väärinkäytössä myöskin toisissa jäsenvaltioissa. Lain noudattaminen on hyvin hidasta, joten totta on, että tässä on vähän erilaisia standardeja ja vaikka on olemassa erityisiä syitä saada tämä mekanismi erityisesti Romaniassa ja Bulgariassa, niin tilanne muissa jäsenvaltioissa muuttuu ja on muuttunut. Ja haluaisin nyt kuulla joiltakin kollegoilta, jotka toistuvasti puhuvat rum- Romaniasta että nyt samalla tavalla valitettavasti pitäisi myös puhua Unkarista, jossa vallitsee korruptio, jossa käytetään täysin väärin veronmaksajien rahoja ja nyt meidän ei pitäisi tässä etsiä mitään poliittista hyötyä. Ja samoin esiintyy rahan väärinkäyttöä, julkisten varojen väärinkäyttöä muissakin maissa kuten myös niin kutsutuissa Länsi-Euroopan maissa. Ja sen takia nyt arvostan sitä, että meillä on todella tämä mekanismi, jonka ansiosta on voitu nähdä, että edistystä on tapahtunut ja olemme voineet seurata tilannetta Bulgariassa ja Romaniassa. Menkäämme nyt pidemmälle, voidaksemme torjua korruptiota ja minä en nyt näe, että tässä vahva tahto mitenkään murenee, mutta äh, tuki on aina tervetullutta ja olen myös samaa mieltä kuin kollegat siinä, että esiintyy huutava tarve valitettavasti sille, että meillä on samankaltaisia valvontamekanismeja ja painostusmekanismeja muissakin maissa ja meidän ei pidä nyt sulkea silmiämme näiden eri tilanteiden edessä. Kiitoksia kovasti. Rova Stevens seuraavaksi. Thank you, Chair. Colleagues. I... Ai, kollegat, kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin komissiota tästä kertomuksesta YSMn osalta. Romania on edistynyt merkittävästi ja sen täytyy jatkaa korruption torjuntaansa niin, että voidaan säilyttää työn laatu korruptiotorjuntaviraston ja muiden torjuntavirastojen ei pidä muuttaa nimittämisprosessia, kun syyttäjä nimitetään. Nykyinen menettely toimii hyvin nimittämisessä. Viraston pääsyyttäjä, muut valtakunnan syyttäjät keskustasolla on nimitettävä samoin säännöin, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. On olennaista, että mitä muutoksia ei tehdä institutionaalisiin ja lainsäädännöllisiin puitteisiin torjunnan korruptiotorjuntavirastossa. On tärkeää, että Romaniassa torjunta on ollut menestyksellistä. Ja ne poliitikot, jotka ovat pyrkineet estämään tämän toiminnan, on eh, poistettava. Ja siinä ei pidä myöskään korruptiotorjuntaviraston toimivaltaa rajata tai puuttua syyttäjien toimintaan esimerkiksi viestinnissä. YSM tarkoittaa sitä, että komissio tarjoaa tukea Romanialle, jotta se voisi jatkaa korruptiotorjuntaansa. Se ei muuta Romaniaa toisen luokan maaksi, kuten jotkut poliitikot ovat väittäneet. YSM on jatkettava siitä syystä, että Romania on Euroopassa ja Eurooppa Romaniassa. Sitä paitsi on muistettava, että oikeusvaltioperiaate on Euroopan unionin ydinperiaatteita. Korruptio tappaa, luo köyhyyttä, vääristää kilpailua, murentaa kansalaisten luottamusta valtion laitoksiin ja puolue- puolueisiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi herra Ratten. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. Kiitokset. komissiolle tämän kertomuksen esittelystä. Bulgarian puolesta täytyy sanoa, että kyllä liittymisen jälkeen Bulgaria on uudistuksia tehty myös korruption torjunnassa ja toimielin uudistuksissa. Sehän käy ilmi myös tästä YSM-kertomuksesta. näin muutos itse asiassa on peräisin siitä, että Bulgarian kansa tahtoo oikeutta ja torjua tehokkaammin lahjontaa ja myös saada oikeudellisia päätöksiä täytäntöönpantua nopeammin tehokkuuden takaamiseksi. Tätä siis yhteiskunta odottaa Bulgariassa. Kertomuksen esittämät suositukset eivät vaikuta kyllä kovinkaan systemaattisilta, joskus ne ovat ristiriitaisiakin, eli ei tätä pitäisi nyt lukea noin vain ulkoa luettuna mantrana. Eli komission edustajilla ei useinkaan ole oikeusalan asiantuntijuutta ollut, eikä myöskään täytäntöönpanosta asiantuntijuutta, eikä heillä välttämättä ole ollut edes taustaa tällaisessa työssä. Uudistuksia on Bulgariassa tehty ei siksi, että joku täältä Bulgariasta on sormella osoittanut, että ryhtykää toimiin, vaan toisista syistä, eli siksi, että kansalaisyhteiskunta ja koko maa tätä kovasti peräänkuuluttaa. Tämä hanke on alkanut valtioiden liityttyä unioniin, mutta ei se ole edennyt nykyisellään enää niin kovinkaan tehokkaasti. Tämä mekanismi valitettavasti koskee vain kahta valtiota, vaikka tiedämme, että korruptiota on kautta unionin. Valitettavasti tätä mekanismia käytetäänkin väärin, sillä sitä käytetään poliittisiin tavoitteisiin ja näin on estetty Bulgarian ja Romanian liittyminen Schengeniin, vaikka ei tämä kertomus sinänsä kuulukaan viralliseen Schengen-vaatimuspakettiin. Eurooppalaiset mekanismit, joilla arvioidaan demokratiaa, niin niiden pitäisi pohjautua puolueettomiin arviointikriteereisiin ja niitä pitäisi käyttää jokaiseen jäsenvaltion tätä esittäisin komissiolle. Kuinka paljon siis maksaa tällaisen YSM-kertomuksen laatiminen, kuinka paljon veromaksajat tästä maksaa, kun tätä ulkoistetaan ja niin poispäin, käytetään erilaisia asiantuntijoita ja niin poispäin. Kaikkien näiden vuosien ajan, kuinka paljon tämä sitten maksaa ja milloin saamme sitten lopulta komission ehdotuksen, niin kuin viime vuonna tästä äänestimme, jossa sitten olisi myös tällainen kokonaiseurooppalainen mekanismi. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavana ja viimeisenä herra Pavel. Uh. Kiitos. Kiitokset. Kiitokset komissiolle, kiitokset kaikille tässä puhuneille kollegoille. Kyse on siis viimeisen kymmenen vuoden kehityksestä Romaniassa ja Bulgariassa Tämä mekanismi itse asiassa, kuten äskeiset muutkin puhujat ovat sanoneet, itse asiassa koskee ainoastaan kahta jäsenvaltiota, vain Romaniaa ja Bulgariaa. Nämä kaksi valtiota kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana ovat tehneet aimo harppauksen eteenpäin myönteiseen suuntaan myöskään tavoitteet eivät ole kauhean selkeät olleet. Jos ajattelen viime viikolla kuulemaani Timmermansin pitämää puhetta oikeusvaltiosta ja toimielin ja oikeusjärjestelmän kehittämisestä, Romaniassa tosiaan on tehty paljon työtä jotta voimme vastata näihin yhteistyöseurantamekanismia arvioiden vaatimuksiin ja herättää luottamusta kansalaisyhteiskunnassa ja olemme näin ollen pyrkineet siihen, että voisimme komission esittämiin tavoitteisiin päästä. Romanian parlamentti on nämä tavoitteet hyväksynyt. Me voimme näin ollen jo saada myös jonkunlaisen järkevän aikarajan nyt siihen, miten etenemme. Ja tämän pitäisi kyllä vaikuttaa myös Schengen-neuvotteluihin. Komissio on sanonut, että kaikki ehdot täytyy täyttää, mutta jos ajattelemme näitä lopullisia tavoitteita, niin meidän mielestämme täytyisi päästä eteenpäin myös Schengeniin, koska nyt näyttää siltä, että tällaisia kertomuksia on käytetty poliittisesti myös meitä vastaan ikään kuin, ja on siinä mielessä aliarvioitu tätä oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltiokehitystä Romaniassa ylipäätään. Tämä nimittäin ei koske pelkästään Romaniaa, vaan myös muita valtioita ja myös ihmisen perusoikeuksia täytyy tietysti aina noudattaa, eikä sekään välttämättä ole toteutunut kaikissa maissa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Vielä lyhyt puheenvuoro Rova Makuvelta, mutta ihan lyhykäisesti, että herra Slith saa myös aikaa vastata kunnolla. Mulțumesc. Kiitos. No, tässä nyt on puhuttu Schengenistä ja YSM-kertomuksesta, enkä pystynyt enää vaikenemaan. Kolleganikin ovat tosiaan kiittäneet, kiinnittäneet tähän asiaan huomiota. Tämä on tapetilla meidän nykyisellä poliittisella kentällämme Romaatniassa myös. Kun Romania on liittymisestä Schengeniin äänestettiin, niin Alankomaat vaati tiettyjä vaatimuksia täytettäväksi. Tästä äänestettiin vuonna 2011. Silloin oli kyse muun muassa korruptiosta ja toinen kertomus oli vuodelta 2012. Silloin ALDE ja meidän demaripuolueemme täysin oikeusvaltioperiaatteet asettivat kyseenalaiseksi Romaniassa. Meillähän oli valtava poliittinen kriisi julloin, juuri tuolloin vuonna 2012. Tämä vaikutti meidän vaaleihimme ja kaikkeen mahdolliseen muuhunkin ja se vaikutti suoraan tähän Schengen-äänestykseen. Emme päässeet silloin Schengenin tämän poliittisen kriisin vuoksi. Eli tästä pitäisi kantaa myös poliittista vastuuta enemmän meillä sisällä poliittisesti eikä vain täällä syyttää unionia. Kiitos. Mm, yes, we Niinpä, kiitos. Eipä tästä uudelleenaloitekeskustelua keskustelua pidetään kiinni YSM-kertomuksesta ja kysymyksiä on tullut kaikista ryhmistä. Ja pyytäisin, että herra Sleaf komission sihteeristöstä vastaisi ja kommentoisi. Olkaapa hyvä. Thank you very much. And, uh... Kiitos. Yritän nyt kattaa kaikki kysymykset. Ensimmäinen asia, jota haluan korostaa, on se, kuinka komissio on toivoakseni tämä käy nyt selkeämmäksi vielä nykytilanteessa. Niin komissiohan on sitoutunut nimenomaan oikeusvaltion painottamiseen EU:ssa ja Nykyisessäkin kollegiossa tätä korostetaan. Ja viime syksynä osallistuimme keskusteluun ajatuksesta saada tällainen horisontaalinen puitteisto, kehys. Ja tämähän oli teema, jonka komissio on nähnyt aivan olennaisena – EU-ssa kokonaisuudessaan ja komissio on nyt valtavasti sitoutunut työstämään ja rakentamaan kaikkia järjestelmiä tämän kehyksen suuntaan, vaikkakin olisi vielä lukuisia kysymyksiä ratkaistavina koskien sitä erityistä mallia, jota pitäisi viedä eteenpäin. Ja tämä on nimenomaan ihan ytimessä siinä, mitä komissio tässä ajaa takaa. EUn laajuisesti, kuten sanoin, ja osana tästä erityisesti oli mainittu erityiset tapaukset ihmisoikeuksien ja menettelytapojen osalta. Ja ne ovatkin osa ihmisoikeuskehys, joka meillä on ollut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa yhtä hyvin ja avainseikkana oikeusvaltiossahan se pelaakin EU:ssa eli mahdollisuus tällaisiin tuomioiden omisiin ja tarkistuksiin, joita voidaan suorittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, mikäli tarpeellista. Ja uskon, että YSM, kuten on sanottu, on kehittynyt erityisissä olosuhteissa. Ja nyt se on toiminut ja pelannut tässä eri toimenpiteiden ja eri oikeusvaltiotoimenpiteiden ytimessä. Ja selvästikin se on hyvin keskitetty tai keskittyy nimenomaan tähän ja oikeusvaltioon. Mutta YSMn päämääränä on myös voida toimia käytännönläheisesti ja järkevästi. Noin 70 prosenttia haastatelluista Romaniassa ja Bulgariassa totesi, että he halusivat standardia, jotta voitaisiin käyttää ihan käytännössä helposti. Ja siinä onkin tärkeää nähdä tämä taso, jota komissio on ajanut takaa. Ja komissio näkee YSMn vaikutusvallan kasvavan. On aina valitettu, että on liikaa tai liian vähän määrärahoja tai resursseja ja on aina ajateltu, että mennään jompaan kumpaan ääripäähän, mutta komissio haluaa kuitenkin nyt antaa ne keinot käyttöön, jotka työn toteuttaminen vaatii. Ja me uskomme, että suoritamme tehtävän kuitenkin hyvin vastuullisesti. Ja totta kai on aina tärkeää kuunnella muita neuvoston päätelmissä tämä käy ilmi vuosi vuodelta komission lähestymistapa niin suositusten osalta kuin oman toimintansakin osalta on ollut hyvin vahvaa ja sitä on kannatettukin. Ja on selvää, että vallitsee enemmistön tuki tälle mekanismille, jota pidetään oikeutettuna ja nimenomaan sopusuhtaisena tähän EUn kokonaisnäkemykseen nähden. Ja me olemme kovin luottavaisia nyt siin, sen osalta, että olemme ryhtyneet tähän toimintaan vastuullisella tavalla. Ja uskon, että ja olen iloinen kuullessani, että täällä jäsenet ovat ymmärtäneet, että yritämme olla täsmällisempiä suosituksissamme, jotka annetaan. Ja oli olemassa kysymys siitä, että kun puhutaan siitä ajatuksesta, että haluamme taata sen, että raportointi tapahtuisi ei vain meille, vaan muiden toimielinten tai muiden tahojen suuntaan. Ja se on tavallaan peruskiven sille, että vastuullisuus ja luotettavuus toteutuu ja näin näemme, että välineet ovat olemassa ja komissio voi tehdä sen johtopäätöksen, että järjestelmät on nyt saatu toimimaan siten, että on saatu jatkuvuutta sille, että vahvistetaan YSM. Ja että tämä tapahtuu myös e- jäsenvaltioiden tasolla, eikä vain EU-tasolla. Thank you very much. Kiitoksia kovasti mm, tästä ja vastauksesta. Mm. Näin ollen tämä kohta on hoidettu. Kiitos myös komission edustajille keskustelusta. Sitten kollegat, seuraava kohta esityslistalla on olennainen ehdotus, joka liittyy yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen niin, että määrittelydirektiivistä tulisi asetus. Määrittelydirektiivi on se väline, jolla Geneven yleissopimusta vuodelta 1951 toteutetaan, kun on kyse pakolaisasemasta ja sen huomioimisesta EU-lainsäädännössä on tärkeä pilari järjestelmässä. Direktiiviä tarkistettiin noin 2011. Tällä kertaa, jos muutetaan direktiivi asetukseksi, komissio ehdottaa näin, että mennään vielä pidemmälle yhdenmukaistamisessa, joita jäsenvaltiot pitäisi noudattaa, kun määritellään pakolaiset ja toissijaisen suojelun edunsaajat. Se, että annetaan tämä asema, osoittaa, että meillä on myös standardit oikeuksille liittyen asemaan. Rouva Fajon on esittelijä. Hän oman mietityn luonnoksensa esitteli 9. maaliskuuta kuluva vuotta. Ja nyt me keskustelemme 703 tarkistuksesta, jotka tehtiin. Sen lisäksi, että myös esitteltiin 95 tarkistusta uudelle laadittu ehdotukseen. Ensin niin annan puheenvuoron esittelijälle, sen jälkeen varjoesittelijät, mutta pyytäisin, että kaikki nyt istuutuisivat ensin, että voidaan tarjotaan riittävää huomiota esittelijälle. Okay. Could you please sit down or... Voisitteko istuutua tai keskustella salin ulkopuolella? Kiitos. Rouva Fajon, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hauskaa, että kaikki varjoesittelijätkin ovat paikalla. Ainakin voidaan keskustella varjojen kesken, kuten ennenkin. Ja kuten totesitte, tämä mietintö asettaa kriteerit kansainväliselle suojelulle unionissa. Se on aika tärkeää. Kuten todettiin, mietintöluonnokseen tuli yli 800 tarkistusta kaiken kaikkiaan liittyen määrittelyasetuksen. Meillä on ollut neljä varjotapaamista tähän mennessä ja ihan hyviä keskusteluja myös komission, kansalaisyhteiskunnan ja asiantuntijoiden kanssa. Kiitäisin kaikkia kollegoja, varjoesittelijöitä tehdystä työstä tähän mennessä. Totta kai odotan mielenkiinnolla jatkotyötä kaikkien kanssa tämän ehdotuksen parissa. Kompromissiakin on alettu jo työstää. Olen iloinen siitä, kun huomaan, että minun mietityn luonnokseni monet myönteiset tekijät on huomioitu tarkistuksissa. Tältä pohjalta aion jatkaakin kompromissin työstämistä. Komission ehdotuksessa on paljon sellaisia alueita, joita me haluamme kohentaa entisestään, kun on kyse kansainvälisen suojelun määrittelystä. Ajatuksenani niin olisi tietysti, että viime kädessä saataisiin laaja enemmistö, todella laaja enemmistö kompromissien taakseen, huolimatta siitä, että on aika äärimmäisiäkin näkemyksiä tullut esille kollegojen tarkistuksissa. Minä uskon kuitenkin, että jonkunlainen kultainen keskitie on löydettävissä. Oli hauska kuulla myös varjoesittelijöiltä tapaamisissa että on suhtauduttu myönteisesti moneen keskeiseen tekijään minun mietinnössäni. Minä todellakin uskon, että asetus on yksi kaikkein tärkeimpiä ehdotuksia eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä. Siinä pitäisi puuttua ennen kaikkea kaikkein olennaisimpiin kysymyksiin, joita käsittelen myös mietintöluonnoksessani. Yhtäältä annetaan suojelua niille, jotka suojelusta tarvitsevat antaa ihmiselle mahdollisuus uuteen elämään, turvalliseen, arvokkaaseen, vauraaseen elämään, että annetaan kannustimia kotoutumiseen, turvallinen työpaikka ja kuitenkin pyritään lannistamaan toissijainen liikkuminen. Haluaisin kuitenkin lähettää pakolaisten asemaa niihin, joilla on sijaisen suojelun asema ja yhdenmukaista sääntöjä Euroopassa niin, että mahdollisimman pitkälle tätä toteuttaisi jäsenvaltiossa niin, että hallintorasitekin lievenisee. Jos halutaan lähentää todellakin näitä kahta asemaa ja yhdenmukaistaa sääntöjä EU-ssa, niin se olisi hyvä tilaisuus saada aikaan tällainen järjestelmä, joka nyt on ollut maahanmuuttovirtojen vuoksi vaaran alla. Yksi tärkeitä tekijöitä ehdotuksessa on ainakin minun mietinnössäni, on oleskelulupien pituus, kesto. Komission ehdotuksessa on kaikkein helpoin vaihtoehto valittu niin, että ei tarvita mitään kohennusta. Ja tässä olen täysin eri mieltä. Ymmärrän toki, että on erilaisia käytäntöjä eri jäsenvaltioissa. Ymmärrän myös joidenkin kollegojen kannan, mutta olen vakuutunut siitä, että meidän pitäisi tähdätä siihen, joka on tavoitettavissa viisi vuotta ensimmäistä oleskelua varten viiden vuoden jälkeen kansainvälisen suojelun edunsaajan pitäisi saada jo pitkä oleskelulupa direktiivin pohjalta. Monissa jäsenvaltioissa he saavat jopa kansalaisuuden. Eli nämä ovat erittäin tärkeitä tekijöitä, että voidaan nämä molemmat asemat lähentää toinen toisiaan ja oleskelulupaa viideksi vuodeksi. Siksi näistä syistä olen sitä mieltä, että meidän pitää pitää kiinni asetuksesta eikä palata direktiivin, koska direktiivissä on niin paljon joustotekijöitä, jotka viesivät pohjaehdotukselta ja ehdottomasti pitäisi enemmän saada eikä vähemmän. Nyt haluaisinkin kuulla kollegojani, jos heillä on vielä jotain kerrottavaa. Olemme juuri saattamassa päätökseen kompromissitarkistukset nimittäin. Kuten totesin kuitenkin, haluaisin ottaa huomioon mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä. Tarkoituksena on kuitenkin niin, että mietintö tulisi toukokuun loppupuolella äänestyksen. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Rova Fajon. Sitten kuunnellaanpa varjoesittelijöitä kansanpuolueesta Rova Mussolini. Kiitos. Minä vastaan välittömästi yhteen asiaan, koska me olemme olleet paljon yhteydessä tästä asiasta, varsinkin mitä tulee tekstin muotoiluihin sekä ajatellen virkavaltaisuuden osuutta ja myös se, että turvallisuusvalvonta lisääntyisi. Mitä esittely otti ensin esille, niin siinä on suuri yksimielisyys siinä, että halutaan poistaa ne esteet, jotka saattaisivat vielä käsittelyaikoja pidentää hallinnossa, ettei tulisi sellaista, joka johtaisi laittomuuksiin. Olemme samaa mieltä siitä, että yhdenmukaistetaan kahden aseman vertailtavuutta sekä kun on kyse pakolaisasemasta että toissijaisen suojelun asemasta niin, että kyseeseen tulisi viisi vuotta. Me mietimme vielä, ja olemme tosin sen puolesta, ettei asema uudelleen tarkasteltaisi silloin, kun oleskelulupaa uudistetaan, koska siitäkin tulisi jälleen hallintorasitetta valtavasti lisää rajavaltioille, mutta muillekin. Ja se luo aina epävarmuutta, turvattomuutta näiden ihmisten mielissäkin, jotka saavat kansainvälistä suojelua. Sitten me haluaisimme, että asema kyllä pakollisesti pitäisi uudelleen miettiä, jos turvapaikkavirasto tuo esille jonkinlaisen muutoksen alkuperämaan tilanteessa. Sitten vielä yksi asia, johon olemme myös puuttuneet. Ehkä komission muotoilu on siinä oikea, joka liittyy toissijaiseen liikkumiseen. Mutta me olemme suhteellisuuden puolesta sikäli, että pitäisi tapauskohtaisesti arvioida niitä perusteita, joita on jonkin henkilön kohdalla – joka on saanut kansainvälistä suojelua, ettei välittömästi seuraamuksia asettaisi ja sitten tavallaan lähettäisiin nollasta uudelleen liittyen tähän viiden vuoden määräaikaan. Ja sitten mitä tulee sisäiseen suojeluun, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että olisi tämä valinnaisena. Nimittäin kun meillä olisi pakollisena kuitenkin yhteistyö tämän henkilön kanssa. Tämähän on erittäin tärkeää ja sitä paitsi muuten käy niin, että jäsenvaltiot joutuvat valtaviin vaikeuksiin. Esimerkiksi jos on sisäisen suojelun edellytys, mutta ei ole kahden keskistä sopimusta olemassa kuitenkaan tuon valtion kanssa. Tällainen merkittävä ongelma on tullut esille monenkin hallituksen suunnalta. Ja sitten alaikäiset, ihan vielä lopuksi tästä. Me olemme sitä mieltä, että tässä kaikkein tärkeintä olisi, että on kyse viidestä päivästä, niin että pitäisin kiinni tästä valvonnasta, että sitten siirrettäisi tätä huoltajalta huoltajalle, koska se olisi aika hankala näiden haavoittumien ryhmien kohdalla. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Jussi Halla-aho ECRstä. Thank you, Chairman. The... Kiitokset. EKR todellakin pitää merkittävänä sitä, että turvapaikkamenettelyjä harmonisoidaan edelleen myös, kun kyse on kansainvälisestä suojelusta kolmannen maan kansalaiselle. Siksi me periaatteessa yleisesti tuemme komission ehdotusta määrittelydirektiiviksi äh, asetukseksi. Jos me haluamme estää tämän edelleen liikkumisen unionissa, on oikein merkittävää, että yksittäisen äh, turvapaikkamenettelyn äh, eteneminen ei voi riippua yhdestä jäsenvaltiosta ja sen määrittelemästä suojelusta. On myös tarpeen muistaa yhtenäiset standardit siitä, siten, ettei tällaista taloudellista maahanmuuttoa rohkaista ja kannusteta siinä mielessä, että köyhyys laittaa ihmiset liikkeelle, mahdollisuuksien puute ja sen sellainen pikemminkin kuin vaino ja muut vaarat. Tämä turvapaikkajärjestely on todellakin luotu vainon uhreille eikä helpottamaan valtavaa siirtymistä maasta toiseen, maanosasta toiseen maanosaan. Ja, ja näin olemme toista mieltä kuin esittelijä ja liberaalit vasemmisto ja vihreät. Jos me sallimme turvapaikkaa järjestelmän käytön taloudellisen maahanmuuton käyttöön, niin taas saamme väkeä tänne enemmän, eikä Euroopan unioni voi sitä yhteiskunnallisesti eikä taloudellisesti kantaa. Meidän mielestämme kansainvälisen suojelun pitäisi myös olla aikaa rajattua ja henkilöiden oletettaisiin palaavan kotiinsa, kun tätä suojan tarvetta ei enää ole. Jos joku ihminen on saapunut pakolaisena tänne, niin hänen voi, hän voi saada erityyppisen äm, oleskeluluvan, mikäli on kotoutunut hyvin vastaanottavaan yhteiskuntaan, mutta kansainvälinen suojelu ei saa olla automaattinen reitti pysyvään oleskelulupaan tai jopa kansalaisuuteen eritoten mikäli henkilö ei ollenkaan osoita integroituvansa yhteiskuntaan, niin kuin valitettavasti usein käy. Me olemme tehneet tähän suuren joukon tarkistuksia, jotka heijastelevat tätä meidän peruspoliittista kantaamme ja toivomme kollegoiden miettivän niiden tukemista. Esimerkiksi kansainvälisen suojelu pitäisi antaa vuodeksi kerrallaan ja suojan äh, arviointi pitäisi joka kerta käydä uudelleen läpi, kun tuo oleskelulupa annetaan. Me ymmärrämme, että tästä syntyy hallinnollista taakkaa, mutta sama, tarko, sama syntyy myös äh, kotoutumattomista maahanmuuttajista, joilla ei ole oikeutta unionissa oleskella. Tässä pitäisi myös katsoa vastaanottavaa yhteiskuntaa. Kansainvälisen suojelun henkilöllä pitäisi olla tietyt oikeudet, mutta myös tietyt velvollisuudet. Esimerkiksi jos ajattelemme sosiaaliturvaa, niin silläkin pitäisi olla tietyt ehdot, pitäisi osallistua tähän näihin erilaisiin integrointimenettelyihin, esimerkiksi kielen opiskeluun. Tämän pitäisi olla pakollista ja myös pitäisi olla seuraamusjärjestely sellaisille henkilöille, jotka ovat lähteneet toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, joka on suojan myöntänyt. Ja kolmannen valtion kansalainen ei voisi nauttia pakolaisasemasta, mikäli on tehnyt vakavia rikoksia ja esimerkiksi käyttänyt alaikäisiä seksuaalisesti hyväksi tai raiskannut tai on myös muita vastaavia rikoksia tehnyt tai terroristisuunnitelmiin osallistunut. Ja me emme saa näin ollen millään tavoin saa suhtautua naivisti näihin, se ei ole mikään arvo. Ja meidän täytyy miettiä myös näitä sosiaalisia vaikutuksia. Sekään ei sinänsä ole mikään arvo, vaan osoittaa vastuuttomuutta. Thank you. Kiitos. varjosittele alryhmästä Angelikka Mlinare näyttäisi olevan paikalla juuri nyt, eli jatketaan GUE-ryhmään Rovergia. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun nyt Barbara Spinellin suulla hän pyytää anteeksi sitä, ettei ole päässyt paikalle, mutta hän antoi minulle huomionsa, jotka aion toki teille välittää. Rouva Fajon, rouva Sfinelli, kiitän teitä erinomaisesta työstänne, sanoo hän, ja erityisesti tästä erityisen huolellisesta ja perinpohjaisesta työstä. Hän iloitsee siitä, että ette halua missään nimessä määritellä uudelleen tätä kollektiivisen palauttamatta jättämisen periaatetta ja että, on, että suhtaudutaan myönteisesti näihin muutosehdotuksiin ja hän on itsekin jättänyt tarkistuksia, jotka ovat ihan johdonmukaisia tähän palauttamatta jättämisen periaatteen kanssa, jotta vältettäisiin muutamat asetuksen ansat ja puutteet, joita komissio tähän on esittänyt. Siis yritän laatia niistä yhteenvedon. Esimerkiksi hän ehdottaa, että määriteltäisiin paremmin ja tunnustettaisiin paremmin pakolaisten, ympäristöpakolaisten asema, joka on vähän laajempi käsite kuin ilmastopakolaiset. Ja älkäämme unohtako, ja tämä on minun lisäykseni, että on kaksi kertaa enemmän sisäisesti siirrettyjä kuin ympäristöpakolaisia. Ja kun määritellään paremmin tämä ympäristöpakolaisen käsite otetaan huomioon eh, ihmistoiminnan vaikutus ja erityisesti taloudellisten ja maatilojen eh, tuottama ympäristön hyväksikäyttö. Ja hän ehdottaa nyt, että oleskelulupien kestoa pidennetään ja että toissijainen siejelu, suojelu yhdistetään sanaan kuin pakolaisuus tukeutuen parhaimpiin käytäntöihin, joita nyt jo noudatetaan muutamissa jäsenvaltioissa. Ja hän toivoo, että jäsen, perheenjäsenten määritelmää perheiden yhdistämisessä laajennetaan, jotta otettaisiin huomioon niiden perheiden muodostuminen, joka tapahtuu siis eri perheenjäsenten tulemisen jälkeen. Ja hän ehdottaa, että kansainvälisen suojelun määritelmää tarkistetaan ja että pidennetään kolmesta yhdeksään kuukauteen sitä ajanjaksoa, jonka aikana voidaan pyytää toista oleskelulupaa, mikäli kansainvälistä suojelua koskeva anemus hylätään. Ja hän ehdottaa myöskin, että poistetaan rajoittavat lausekkeet, jotka koskevat sisäistä suojelua lähtömaassa tai paikan päällä, jota pyydetään silloin, kun on olemassa vainon pelkoa pakolaisuuden yhteydessä ja se voisi aiheuttaa siis tai myös toissijaisen suojelun yhteydessä joka tapahtuisi sen jälkeen, kun turvapaikan pyytäjä on lähtenyt lähtömaastaan. Eli tässä hyvät esittelijät, mitä kollegani Barbara halusi teille ilmaista. Toivottavasti en niitä vääristänyt liikaa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kuulin, että Sofin Interfeld korvaisi Angelika Milnan. Ihan seuraava. Äh, Angelika. Kiitos. Angelikakin joutuu olemaan toisessa kokouksessa. Hän sitä pahoittelut minä nyt ihan luen muutaman rivin siitä, mitä tai muutaman seikan, mikä hän halusi ottaa esille. Hän toteaa, ja sitä hän uskoo, että yhteisen turvapaikkajärjestelmän pitäisi perustua vastuujakoon, solidaarisuuden vaikka asemaa yhdenmukaistetaan. Tarkistukseni menee tähän suuntaan, kuten luonnoksessa. Yksityiskohtaisesti tarkoitus liittyvät ensinnäkin, että yhdenmukaistetaan entisestään toisiaisen suojelun asemaa ja pakolaisen asemaa. Toiseksi yhdenmukaistetaan perheenjäsenten määritelmä Dublin ehdotuksen pohjalta, sisaruksen mukaan lukien kolmanneksi. Kotouttamismenetelmiä lisätään neljänneksi, rajoitetaan sisäistä suojelutapauksen, jossa kolmas vaan voi taata tosiaalisen suojelun niin, että jäsenvaltiot saisivat myös vaihtoehdon ja minä haluaisin lisätä yhden henkilökohtaisen kommentin, ei siis Rova Mlinaarin puolesta ja vastaan siihen, mitä herra Halla-Aho totesi. Jos halutaan, että ihmiset kotoutuvat, niin ensinnäkin, jos ei voi tarjota mitään näkymiä, niin miksi kotoutuisivat? Siinä on ristiriita ja toiseksi kommenttinne ovat aika vihjailevia. Sanotaan, että turvapaikanhakija, pakolainen, jotka ovat syyllistyneet raiskaukseen, lasten väärinkäyttöön tai muihin rikoksiin, niin totta kai heitä pitää rangaista. Mutta sehän koskee kaikkia. Vihjattaisiin, että heitä pitäisi rangaista enemmän tai ovat rikollisessa toiminnassa mukaan enemmän mukana, niin se on loukkaava eikä perustu mihinkään. Minä tiedän paljon ihmisiä, joilla on näkemyksiä, joista en ole samaa mieltä, mukaan lukien naisiin liittyviin käsityksiin. Kotouttaminen on yksi asia, assimilaatio ihan muuta. Minäkin haluaisin tietää, mitkä ovat santaarit. Jokaista pitäisi kohdella yhdenvertaisesti, eli yhtenlaiset velvollisuudet ja oikeudet. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Jean Lambert vihreistä. Thank you. Kiitokset. Kiitokset esittelijälle myös hän on tehnyt oikein mainiota työtä, siksi me emme ole tehneet tarkistuksia, kun vaikka me ihan kaikissa tapauksissa olekaan samaa mieltä hänen kanssaan, haluammeko me vahvistaa tätä järjestelmää. No, periaatteessa tähän vain puutuin, mutta siitä onko kyse nyt sitten direktiivistä asetukseen siirtymisestä, käsittääkseni mahdolliset tulokset, jos tämä muodostuu asetukseksi, itse asiassa ovat nyt vähän liioiteltuja, jos nyt ihan esittäisin sen näin varovaisesti. Joissain jäsenvaltioissa olisi sitten alemmat standardit kuin nykyisellään on, mutta varmaankin sitten jatkamme tästä keskustelua myöhemmässä vaiheessa. Mm, se asia, mitä tarkistuksessa me olemme esittäneet on kuitenkin vi- poistaa tuo viittaus edelleen liikkumiseen tässä me nimittäin puhumme siitä, miten henkilölle annetaan kansainvälistä suojelua tai annetaanko, eikö sitä häntä anneta, hänelle anneta. Ja me puhumme tästä mekanismista ja siksi tuo edelleen liikkuminen on epäsopiva asia esittää tässä yhteydessä ja se pitäisi jättää pois. Tarkistuksessa myös toivomme sisäisen suojelun käsitteen poistamista, koska se kuuluu jäsenvaltion ö, niskoille vastuulle ja si- siitä syystä sitä kannattaisi korjata, että YK ja muut toimet tästä sitten myös vastaavat tämä on ensimmäinen mahdollisuus parlamentin puuttua tämän, tämän tyyppiseen lainsäädäntökenttään ja siksi me näin haluaisimme toimia. En usko, että me olemme nyt kuulleet vielä vahvoja argumentteja tämän käsitteen pitämisestä tekstissä. Ja jos ajattelemme tuota humanitaarista suojelua ja toisiaista suojelua ja pakolaisasemaa ja myös sitten siihen liittyviä oikeuksia. Ja meidän mielestämme ei pitäisi nyt vaikka pakottaa jäsenvaltioita arvioimaan tuota asemaa jatkuvasti uudelleen Tämä kuuluu jäsenvaltion harteille ja se itse asiassa tuo epävarmuutta pakolaisen elämään myös ja myös aliarvioi mahdollisuuksia kotoutua ja integroitua. Monet pakolaiset vuosia ovat kuitenkin omasta kotimaastaan ulkopuolella ja minä kävin Pakistanissa viikko sitten ja tapasin siellä afganistanilaisia pakolaisia, jotka itse asiassa ovat palaamassa nyt 30 vuoden päästä maahansa ja jos me sitten pidämme heidät tällaisessa jatkuvassa epävarmuuden tilassa ja sitten arvostelemme heitä siitä, etteivät he ole kotoutuneet ja integroituneet, on kyllä täysin epäinhimillistä. Eli siksi nämä asiat täytyisi, näitä asioita täytyisi tutkia tarkemmin, eli uskomme, että yksilön tarpeet eivät ole erilaiset, on heillä sitten toissijainen suojelu tai pakolaisasema, ja siksi me haluamme, että nämä kaksi käsitettä käsitellään oikealla tavalla ja komission edeltävässä ehdotuksessa tätä esitettiinkin. Tuo vastavuoroinen tunnustaminen saa meiltä myönteisen huomion osakseen. Se on hyvä. Integrointimenettelyjen ei pitäisi olla pakollisia jos niitä pitä, ne olisivat pakollisia, niin ne täytyy myös sitten tarjota saataville monet, jos jäsenvaltioita vaaditaan ne pakollisiksi määrittelemään, mutta niitä ei sitten tarjota, niin tämä ei sitten auta puusta pitkälle. Ja jos ajattelemme sitten rahoitusta, paikallisviranomaiset ovat käsitelleet näitä, saaneet näitä turvapaikka- ja integrointivaroja. No, tällainen määrä meillä olisi toivottavaa esitettävänä tähän ja me esittelijän kanssa haluamme kompromissiratkaisuja tosiaankin ryhtyä työstämään tästä monimutkaisesta asiakokonaisuudesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Varsittelijä EFDDstä ei näyttäisi olevan paikalla, eli kolme muuta puheenvuoropyyntöä. Sen jälkeen kuullaan komissiota ja mennään seuraavaan kotiaisuuslistalla jo etuajassa tämä vain tiedoksi ryhmillä. Eli Roberta Metsola. Jan, um, let me first start by thank Kiitos Jan ja haluan nyt kiittää kollegoja Tanja ja Sandra, jotka ovat niin paljon työstäneet tätä merkittävää välinettä. Ja Aion tässä tuoda vähän lisäyksiä. EPP tukee tätä ehdotusta, jonka tarkoituksena on vähentää tietysti hallinnollista taakkaa jäsenvaltioilla silloin, kun arvioidaan hakemuksia kansainväliselle suojelulle. Ja uskomme, että EU tarvitsee enemmän suuntaviivoja ja kriteerejä voidakseen taata suojelua, jotta voitaisiin nimenomaan torjua liian suurta ja asiatonta hakemusmäärää. Ja haluaisin vielä puhua toissijaisista liikkeistä ja ymmärrän, mitä tässä Siin juuri sanoi. Mutta kuitenkin tietyssä määrin, kun keskustellaan siitä, miten voimme käsi, viedä eteenpäin tätä turvapaikkavälinettä. On ymmärrettävä, että on jäsenvaltioita, jotka kätkeytyvät toissijaisten liikkeiden taakse välttääkseen käsitte, hakemusten käsittelyt. Ja selvää on, että turvapaikkashoppailu on yksi asia, mutta on ihan eri asia mennä valtiosta toiseen sen takia, että on niin erilaisia olosuhteita eri jäsenvaltioissa, ja se pitää ottaa huomioon ja se voi vaatia paljon keskustelua siitä, minkälaisia seurauksia siitä on henkilöille, jotka muuttavat yhdestä jäsenvaltiosta toiseen sen jälkeen, kun heille on annettu jo suojelua yhdessä jäsenvaltioissa. Minkälaisia seurauksia tulee, niistä pitää keskustella, mutta jotakin pitää saada paperille. Ja myöskin me Edelleen olemme samaa mieltä siitä, että kaikki hakijat kansainvälisen suojelun näkökulmasta, heillä, heillä pitää saada osakseen nopea menettely, koska vain silloin voidaan saada oikeudenmukaista apua ihmisille, jotka tulevat jäsenvaltioista, joissa he voisivat saada toissijaista suojelua, mutta pitää olla myös selkeä palauttamispolitiikka silloin, kun hakijoiden ehdot eivät täyty. Ja ei haluta joutua tilanteeseen, jossa ihminen joutuu viettämään vuosikymmeniä yhdessä maassa ilman, että on mitään järkeviä kotoutumisnäkymiä edessä. Kiitoksia. Sitten Rova Thank you very much. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin kun puhutaan edelleen liikkumisesta, niin pitäisi muistaa, että nykyinen turvapaikkajärjestelmä tarkoittaa, että oikeastaan vain pari maata ovat vastuussa kaikista pakolaisista turvapaikanhakijoista. Italia ja Kreikka nyt lähinnä, kun meillä on Dublin-järjestelmä. Sen mukaan ne maat ovat vastuussa, mihin pakolaiset saapuvat. Se on epäreilua eikä sillä ole mitään tekemistä yhteisvastuun kanssa, kun puhutaan edelleen liikkumisesta. Olen yllättynyt, kun kuulen, että on mahdollista pyytää turvapaikkaa eri jäsenvaltioissa, koska minä kuvittelin, että tämän välttämiseksi meillä on Eurodac-järjestelmä. Otetaan sormenjäljet ja tajua, että tämä henkilö on hakenut turvapaikkaa jo toisessa maassa. Ei tämä tarvitse toimia. Ehkä pitäisi keskittyä siihen, että se mikä on olemassa toimisi sen sijaan, että ryhdytään muihin toimiin. Sitten lisäisin vielä suojelukysymykseen liittyen, jos pitäisi suojelun olla hakijoita vain määräaikaista. Meillä on jonkun verran kokemusta, varsinkin Saksassa. Kaikkina näinä vuosina, kun pakolaisia on otettu vastaan. Minäpä niin voin kertoa, että jos alusta lukion sanotaan ihmisille, että kyllä, saat suojelua, mutta vain muutamaksi vuodeksi. Niin miksi kotoutua yhteiskuntaan? Miksi noudattaisi sääntöjä, jos minulle sanotaan, että kohta joudut lähtemään vuoden päästä? Ei ole mitään syytä noudattaa sääntöjä edes että saisi edes mahdollisuuden jäädä maahan, jossa turvapaikan on hakenut, se on tärkeää kotouttamisen kannaltakin. Sitä paitsi meillä on jonkin verran myös kokemusta siitä, että kun ihmiset joutuvat pakenemaan sodan takia maastaan, moni kyllä palaa sodan päätyttyä. Mutta esimerkiksi jos me pidämme vain mielessämme Syyrian tilanteen, niin Syyriassa soditaan jo kuudetta vuotta. Eli ne, jotka joutuvat pakenemaan maastaan, eivät halua olla pakolainen loppuelämä tai edes kuuttakaan vuotta, vaan haluavat aloittaa uudelleen elämänsä. Ja se on tärkeää pakolaisille, mutta myös yhteiskunnilla, jossa nyt elävät, ottavat osaa yhteiseloon, ettei vain lähetetä takaisin. Lopuksi vielä niiden lähettämisestä takaisin, jotka ovat rikollisia. Minä olen huolestunut tästä minäkin. Jos on rikollinen ja niin tarvitaan tutkintaa, niin sitten toimitetaan oikeuden eteen ja asetetaan seuraamukset. Jos on vain yksi ryhmä ihmisiä, jotka jäävät maahan ja halutaan luoda sitten näitä varten omat standardit, niin mitä se sitten tarkoittaa oikeusjärjestelmälle pitkällä aikavälillä? jos reagoidaan saman rikoksen eri tavoin eri ryhmien kohdalla. Ja nyt luodaan pakolaisilla uudet säännöt. Mikähän on seuraava ryhmä, joka saa omat sääntöönsä, kun me heistä emme pidä. Eli pidetäänpä kiinni siitä, mitä on oikeusvaltioperiaatteen pohjalta luotu. Ja hoidetaan rikolliset yhtäläisesti, olivat saksalaisia, ranskalaisia, romanialaisia, puolalaisia, syyrialaisia tai mitä muita ovatkin meidän pitää käyttää oikeusjärjestelmän tarjoamia sääntöjä. Kiitos. Thank you very Kiitoksia kovasti. Herra Zdechowski seuraavaksi. Děkuji. Krásně vyslovujete. Kiitokset. Kyllä, oikein hyvin selvisitte nimeni ääntämisestä. Muutama ajatus. Kiitos esittelijälle asian käsittelystä. Eihän tämä mikään helppo asia ole ja tosiaankin ihailen kovasti aikaan saamaamme työtä jo tämän asian eteen. Toivon, että muutama kommenttini nyt otettaisiin myös huomioon. Minä olen nimittäin vierailut myös turvapaikanhakijoiden leireillä ja toivon, että puheenvuoroni ei keskeytetäkään, vaikka minulla onkin paljon sanottavaa. Kohta kohdalta etenen, jos katson asetusta sellaisena, niin tuota 2003 109 marraskuulta 2003 direktiiviä kun tutkailen, niin itse asiassa näiden välillä ei ole kovinkaan suurta eroa. Tässä puhutaan tietysti perheenjäsenistä siitä, miten tämä käsite, tätä käsitettä tulkitaan sellaisenaan kuin komissio nyt on ehdottanut asetusta meille. Vastaavatko ne tämä esitetty odotettua? Minä uskon, että osa tässä esitetystä on kyllä todellakin hyviä. Tanja, sinä olet antanut meille suunnan siitä, missä mennään ja myös puhunut tästä nykyjärjestelmästä. Kiintit huomiota myös perheenjäsenten määrittelyyn. Minun mielestäni tämä on vaikea asia. On hankala määritellä perheenjäsen, esimerkiksi sisarus. Jos ajatellaan jotain henkilöä, joka on saanut turvapaikan, niin kuka hänen sukulaisensa on. Eikö tällainen ole vetävä, vetotekijä? Saamme tämän maahanmuuton lisääntymään perheen jäsenen laajan ymmärtämisen kautta. Ja jos katsomme sitten artikla 16 C ja CA kohtia erityisesti, jos laajentaisimme tuota ryhmää kokoa, jotka voisivat saada tuon toissijaisen suojelun asemuksen, aseman mielestäni Euroopassa nyt, kun olemme tässä tilanteessa, että tänne on saapunut valtavasti lisää väkeä. Ja jos tässä lähdemme sitten laajentamaan toissijaisen suojelun kenttää, niin se olisi vastuutonta. Tämä myös kulkisi vastaan nyky, nykyistä yleistä tulkintaa kansainvälisestä suojelusta. Eikä tästä asiasta ole keskusteltukaan kovinkaan paljon kansainvälisellä areenalla. Tämä olisi moinen muutos. Ja vielä toinen kohta, jota emme voi kovastikaan suosia, kun ajattelemme tuota oleskelulupien ja muiden vastaavien ajan harmonisointia. Jos ajattelemme toissijaisen suojelun saaneet ja niin poispäin. Jäsenvaltioiden pitäisi saada säätää tästä itse vapain käsin. Ja vielä lopuksi. Tässä puhutaan kolmesta kuukaudesta sopeutumisajanjaksona. Meidän mielestämme tämä on aikamoinen muutos. Ja myös turvapaikkamenettelystä on tehty suuria määriä valituksia myös viimeisen vuoden aikana. Ja jos me nyt sitten asetamme tällaisen täytäntöönpanoajan, joka on näin lyhyt, on ehkä erikoinen. Meillä pitäisi olla tässä kaksi vuotta kyseessä, ei olisi sitten syytä kiiruhtaa tämän täytäntöönpanonkaan kanssa. Suuri määrä mm. turvapaikanhakijoita tosiaan nyt tässä on kyseessä. Jos me kiihdytämme tätä menettelyä, niin se ei välttämättä ole alkunkaan perusteltua eikä auta lopulta. Jos ajattelen Sofin puheenvuoroa suhteessa siihen, mitä konservatiivien kuulimme sanovan, niin minun mielestäni turvapaikka asioissa täytyy vastaanottavan jäsenvaltion kulttuuria toki kunnioittaa ja siellä ole, valalla olevia sääntöjä. Ihminen tosiaan täytyy pyrkiä saamaan integroitua, mutta miten? Minä olen vieraillut Tsekin tasavallassa pakolaisleirillä, Paakovan leirillä äskettäin. Nämä henkilöt odottavat päätöstä siitä, lähtevätkö he vai saavatko he jäädä sekin tasavaltaan? Suurin osa näistä ihmisistä, jotka ovat tuolla sekin tasavallan leirillä, ovat siellä odottelemassa. Monessa tapauksessa oli myös väärin asiakirjoihin vatkustaneita henkilöitä, eli he ovat rikkoneet näin ollen sekin tasavallan lakia he olivat, heistä oli osa huumekaupassa, osa oli järjestäytyneessä rikollisuudessa mukana. Muutamat olivat asuneet Tsekin tasavallassa jo useamman vuoden. Ja toistamiseen ja taas taas toistamiseen heidän sisäisen suojelun tai toissijaisen suojelun tai pakolaisasemansa oli, hakemuksensa oli hylätty. Mutta kuitenkin he ovat jääneet Tsekin tasavaltaan vaikka heidän kotimaansa tilanne ei itse asiassa enää perustele toissijaista suojelua. Kaikki nämä tekijät pitäisi ottaa aina huomioon. Jäsenvaltiolla täytyisi olla mahdollisuus kieltää hakijalta hänen vaatimuksensa eikä tarjota myöskään liikaa mahdollisuuksia menettelyjä pitkittää loputtomiin. Jotkut menettelyt kestävät kolme neljä vuotta. Ja minä uskon, että joskus se on suorastaan epäinhimillistä ja ihmisarvoa alentavaa monellakin, monessakin mielessä. Sain tässä vain minuutin aikaa mutta minä olen nyt kuitenkin tässä mainit, mainit, pyrin mainitsemaan kaiken haluamani. Thank, thank you very much, Chairman, and uh, thanks to... Uh... Kiitoksia kovasti Tanjalle hänen tekemästään työstä. Hyvä, että ollaan myönteisellä mielellä eteenpäin mennä ylöspäin. Nyt tuskinpa 800 tarkistusta nyt kauheasti häntä auttavat, mutta kun hän on ne lukenut. Olen vähän eri mieltä hänen kanssaan sikäli ajatus siitä, että meillä olisi vain myönteisiä kotouttamistoimia edelleen liikkumisen estämiseksi. Tarvitaan kiel- rankaisutoimiakin myönteisen lisäksi, jotta voidaan varmistaa se, että ihmiset, jotka tulevat tänne hakemaan suojelua, Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat velvollisia tarjoamaan toki suojelua, jos joku sitä hakee, mutta sen täytyy toteutua menettelyjen sääntöjen pohjalta, joita meillä on Eurooppa ei voi olla mikään noutopöytä, josta jokainen päättää, mitä ottaa. Minä uskon, että, että pelkästään myönteiset toimet tuskin tässä toimivat. Olin aika yllättynyt sikälikin, mitä Rovan Zippel totesi, että Eurodakkia voitaisiin käyttää vedelle liikkumisen estämiseksi. Eurodakkia työstetäänkin ja S D on aina poistanut viittaukset edellis, edellä liikkumiseen tekstistä. Minä todella toivon, että siinä Eurodac-työssä sitten saadaan tukea SDltäkin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Se oli viimeinen puheenvuoropyyntö. No vielä parikymmentä sekuntia Intfeltillä. Niin, vielä tästä edelleen liikkumisesta, niin tämähän on otettu huomioon jo muissa ehdotuksissa. Ja ei niissä ole vain kannustimia, vaan myöskin seuraamuksia ja toimenpiteitä, joilla halutaan taata se, että ihmiset palaavat siihen jäsenvaltioon, jossa heidän pitäisikin olla. Ja haluaisin nyt palata nyt tuohon puheenvuoroon arvoista. Ei ole pakko jakaa arvoja ja mitä arvoja. Kun ihmiset tulevat, niin kyllähän he aina joutuvat aina kunnioittamaan ja noudattamaan lakia. Laki koskee kaikkia. Arvot ovat eri asia. Ja jos ajattelen kaikkia ihmisiä, jotka vastustavat maahanmuuttoa ja korostavat sitä, että maahanmuuttajien pitää hyväksyä ja omaksua meidän arvomme, niin kas kumma on aina kyse arvoista, jotka liittyvät homoihin ja naisiin ja muuta. Kiitoksia kovasti. Tässä olivat jäsenet. Siinä keskustelu ja nyt pyytäisin, että komission edustaja puhuisi, kukaan on paikalla. Tekin voisitte puhua. Kiitokset. Kiitos tarkistuksista. Erityisesti niistä. Voisitteko lähettää mikrofonia vähän we welcome the commission niin, kiitokset näistä tarkistuksista, jotka on tehty erityisesti ne, jotka vahvistavat komission esittämiä tavoitteita. Minä tahtoisin korostaa sitä, että tässä on muutamia, jotka vahvistavat integrointimenettelyjä jäsenvaltioissa ja myös niitä, mitkä vahvistavat alaa ikäisiin liittyviä sääntöjä, varsinkin tuota, edunvalvojaan käsitettä. Ja sitten jos ajattelemme ympäristöpakolaista ja sen oikeudellista käsitettä ja kansainvälistä suojelua, niin sen pohjalta oletetaan, että on kyse vainosta tai suojan puutteesta, jota ei välttämättä havaita kun kyse on ympäristöpakolaisuudesta. Sitten haluaisin muistuttaa teitä yhdestä tavoitteesta. Se on yksi perustavoitteista vahvistaessamme turvapaikkamenettelyjen samankaltaisuutta kaikissa unionin valtioissa, jotta turvapaikkamenettely todellakin voisi toimia. Ja me uskomme, että tuo sisäisen suojelun käytön mahdollisuus kaikissa unionin jäsenvaltioissa on ö, olennainen asia. Ja moni kiinnitti huomiota muun muassa tuohon integroitumiseen. Minä kiinnittäisin siinä huomiota komission ehdotuksen kohtaan, jossa tosiaan nähdään oikeus jäädä myös silloin, kun suojaa ei enää tarvita, mikäli henkilö, henkilöllä on oikeudellisten, oikeudellisessa kehyksessä mahdollisuus ja oikeus jäädä valtioon. Moni on puhunut myös rikoksista ja rikollisuudesta, ja minä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että komissio ei ehdota tässä sen enempää uusia ehdotuksia, vaan vaan nykyistä tapausoikeuskäytäntöä jo vahvistaa. Ja minä vielä tois, edelleen liikkumisesta sanoisin seuraavat sanat. Ei tässä ole esitetty mitään uutta sen enempää. Tässä vain heijastellaan sitä, mikä er- ehdotus on tehty Dublinin asetuksen yhteydessä edunsaajan näkökulmasta. Eli edunsaajan pitäisi pysyä jäsenvaltiossa, siinä valtiossa, joka suojan on myöntänyt, eli näin ollen ei saisi lähteä noin vain toiseen valtioon. Saa tietysti Schengen-sääntöjen mukaan liikkua tai voi sitten muiden perustein saada oleskeluoikeuden muualle. Thank you very much. Kiitoksia kovasti rouva Shiketti komissiosta. Ja näillä sanoilla voimme päättää tämän kohdan käsittelyn esityslistalla. Kiitoksia kaikille. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle. Ja kuten jo totesin tässä aiemmin, vähän etuajassa on our agenda together the body of European Kaksikin asiaa tässä on Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteisöelin ja sähköisen viestinnän käytännön säännöt. Okay. So we are still... No niin, tässä vielä odotellaan, jotta komissio ehtii paikalle. Parin kolmen minuutin tauko. But don't go too far. Älkää karatko kauas. Okay, dear colleagues, the... Hyvät kollegat, komission edustajat ovat vielä tulossa. Yes, but, uh, I'd like to not let you wait. Mutta en halua odotuttaa teitä sen enempää. Eli todellakin syyskuussa 2016 komissio esitti BEREC ja sähköisen viestinnän käytännössääntöjen ehdotuksensa. Jälkimmäinen on uudelleenlaatiminen neljästä direktiivistä ITRE on tässä vastuuvaliokunta. Molemmissa aiheissa LIBE valmistaa lausunnot. Monet, nämä ovat hyvin läheisesti kytköksissä. Valmistelija ja varjot joutuvat tätä hoitamaan yhtenä pakettina. Valmistelijana on herra Petersen. Hän esittää nyt lausuntoluonnoksensa. Sen jälkeen varjovalmistelijat pääsevät ääneen. Ja sitten toki myös komission edustaja, kun on paikalle saapuu, herra Petersen. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan aivan ensimmäiseksi kiittää sihteeristöä, erityisesti Jose Manuelia ja Joria tästä suuresta tuesta, jota olen saanut. Ja nämä kaksi mietintöä siis muuttavat ja tarkistavat komission tekstiä avainalueilla, jotka kuuluvat meidän valiokuntaamme, miten voidaan rakentaa luottamusta, avoimetta ja avoimuutta ja yksityisyyden suojaa. Ja sähköisen viestinnän käytännössäännöissä, niin iloitsen komission aloitteesta päivittää nyt sääntöjä. Ja tässä menestyksekkääseen noudattamiseen kuuluu myös se, että taataan ilmaisun vapaus ja tiedotusvälineiden moninaisuus, kuluttajan suoja, yksityisyyden suoja ja henkilötietojen suoja. Ja siksi on ehdotettu, että tarkistetaan tekstiä näiden päämäärien valossa ja samalla otetaan huomioon tuleva yksityisyyden suoja, direktiivi ja sen tarkistus kuten myös henkilötietosuoja-asetuksen tarkistaminen. Ja nyt ehdotan, että takaamme tässä oikeudenmukaisen perustan kaikille palveluntuottajille, varsinkin mitä tulee henkilöiden väliseen kommunikointisuojaan ja haluamme myös vähimmäisstandardeja turvallisuuteen. Ja muistanette, että hiljattain hyväksyimme aloitteen yhteen perusoikeuksista, jotka liittyvät massatietoon, big dataan. Ja luulen, että tässäkin ehdotuksessa meidän täytyisi edistää yksityisyyden suojaa ja kansalaisuuden luottamusta niihin palveluihin, joita he käyttävät. Ja uskon, että meidän ei pitäisi nyt antaa minkäänlaisia takaovia tai porsaa reikiä, joilla voidaan laimentaa verkkojen turvallisuutta. Ja meillä on myös ehdotus perustaa tällainen sääntelyelin ja tarkistuselin ja kun nyt päivitetään näitä sääntöjä, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, niin pitää taata se, että virastoilla on riittävät keinot velvollisuuksien suorittamiseen ja tuen komission ehdotusta vahvistaa tämän sääntelyviranomaisen varoja ja kun näin tehdään, että otetaan huomioon perusoikeudet, jotka perusoikeuskirja tunnustaa, siis EU:ssa. Ja uskon, että kun on vahva, riippumaton ja avoin toiminta ja virasto, niin tällä tavalla voidaan valvoa riittävästi ja taata riittävä suoja. Ja on tärkeää taata korkean tason avoimuus ja syrjimättömyys kaikissa prosesseissa eri sidosryhmien välillä ja tätä pitää noudattaa myös silloin tämän yhteistyöelimen kohdalla ja haluan nyt ilolla kuunnella teidän ehdotuksianne tähän mietintöön ja olen iloinen voidessani keskustella kanssanne, joten älkää epäröikö. Tulkaa ihan tapaamaan minua toimistoonikin, jos haluatte. Thank you very much. Um... Kiitokset. Ja seuraavaksi varjoesittelijät. Vähintään kaikki ne, jotka tällä paikalla ovat. Skrupček, olkaa hyvä. Skrupček. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää tästä kovasta työstä asian eteen. On tosiaan syytä tätä tukea. Ja tosiaan meidän täytyy tarjota innovoivia teknologioita kansalaisten palvelukseen meidän täytyy miettiä myös haasteita, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja massadatan käyttöön. Tämä on aina tasapainottelua, miten voimme sitten tarjota mahdollisuuksia ja sitten taas mikä, mikä on sitten valvonnan taso. Ja Berekillä on eri tehtäviä. En mm. ole sitä mieltä, että meidän pitäisi luoda uusi virasto. Se ei millään tavoin perusoikeuksien suojaa ja syrjimättömyyttä vahvista sen enempää. Olisi parempi, jos komissio ei tähän suuntaan olisi kulkemassa. Kansallisten valvojien täytyisi edelleen pystyä jatkaa työtään samalla tavalla kuin nytkin. Eli jos tämä järjestelmä ei edes ole rikkoutunut, niin miksi me ryhdymme sitä korjaamaan? Kiitos. Ähm. Kiitoksia kovasti. Muita varvalmistelijoita jäseniä ei ole jonossa, niin minäpä itse varjovalmistelijana haluaisin lyhyesti kommentoida lausuntoluonnosta. Mielestäni hyvä pohja, jotta voidaan sitten tätä kommentoida itrelle – olen tyytyväinen ehdotuksiin. Ja minä ainakin haluaisin tähdentää että tarvetta edistää salausta. Ehkä voisin pidemmällekin kysyisin, olisiko tässä hyvä tilaisuus, kun kymmenen vuotta on tällaista uudistusta laadittu, että se tulisi standardina mukaan – sähköisessä viestinnässä tämä salaus. Tästä voi kyllä keskustella, mutta herra se muuten minua miellyttää teidän lausuntoluonnoksenne ja mekin haluamme siihen kantaa kortemme kekoon. Jos ei kukaan muu halua enää puhua, niin pyytäisin, että komissio nyt haluaa ehkä jotain sanoa herra Evel kai. Thank you and apologies for... Kiitos ja anteeksi, että saavuin ja myöhään, mutta toimistommehan ovat hyvin kaukana teistä. Ja kun olemme nyt lukeneet tätä lausuntoluonnosta, mekin haluamme onnitella tässä esittelijää ja iloitsemme näistä kommenteista. Olemme nähneet samankaltaisia tarkistuksia muissakin valiokunnissa ja aiomme nyt valmistella työtämme ottaen ne huomioon ja ottaen nimenomaan parlamentin kannat tässä much uh, to the commission and thank you for coming. Kiitoksia komission. Kiitos, että käväisitte täällä, vaikka tässä nyt aloitettiin vähän aiemmin, ei tarvitse pahoitella. Ja sitten vielä herra Petersen lopuksi. Um. Kiitos, puheenjohtaja. Niin. Siitä, että edistetään nyt vielä pidemmälle näitä kysymyksiä, jotta teemme standardeja, salausstandardeja, niin olemme hyvin tietoisia siitä, että täytyy ottaa huomioon kaikki niihin liittyvät eri näkökohdat. Ja keskustellaan tästä. Ja, ja sitten herra Sripekille, niin pelkään, että on totta, että on aina erimielisyyttä siitä, tarvitaanko yhteistyöelintä ja minun mielestäni sellaiselle on suuri tarve ja äh, Kyllä minä otan ilman muuta teidänkin näkökulmanne huomioon sen tarpeettomuudesta, mutta minä sanoisin, että kun ajattelemme, mitä kaikkea aineistoa meillä on edessämme, niin minä uskon, että se on kyllä erittäin tarpeellinen ja minä haluaisin todellakin pitää tämän vielä mukana. Mutta kiitos joka tapauksessa teidän mielipiteistänne ja tulkaa tapaamaan minua tai tarvittaessa sihteereitä. Kiitos. Thank you again. Kiitoksia vielä kerran. Ja vielä toteaisin, että määräaika tarkistusnettämisellekin olemassa. 3. toukokuuta 10 aamulla, eli piakkoin tulossa, olkapa valmiita tähän määräaikaan. Ja muistakaa, että uudelleen laadituissa ehdotuksissa tarkistukset täytyy laatia perusteluteemi kerällä 105 säännön nojalla ja valmistelkaapa huolellisesti tarkistukset ja noudattavat sääntöjä. Muuten niitä ei voida ottaa käsittelyyn. Mutta kiitokset nyt vielä kerran tästä keskustelusta ja läsnäolosta. Seuraava kohta esityslistalla on rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Tämä on päivitystä, kolmikantaneuvottelujen tilanteen esittelyä. Meillä on pari kolmikantatapaamista ollut ja seuraava on tulossa 10. toukokuuta. Liven esittelijänä on Sargentini, joka haluaisi kertoa tilanteesta, mutta ei voi olla nyt paikalla. Minäpä luen hänen lausumansa, hänen sijastaan. Panama-paperit vuodosta on vuosi kulunut ja muitakin paljastuksia on tullut, jotka osoittavat, miten tärkeä on rahanpesun verovilpin ja kierron osalta noudattaa läpinäkyvyyttä, kun ajatellaan sitä, että rikolliset piilottelevat rahaa, on tärkeää estää se. Se on olennaista EUlle, mutta myös kolmansille maille, varsinkin kehittyville maille. Kaksi kolmikanta tapaamista on ollut neljännen uudistuksen osalta. Toukokuussa on tulossa kolmas ja totta kai me olemme kaikki pitäneet tärkeitä sitä, että saadaan hyviä tuloksia, jotta saadaan tiukat säännöt rahanpesun, verovilpin ja kiertämisen tai terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Meillä on ollut tilaisuus keskustella tästä alustavasti myös eri näkökohdista, rekistereistä, kuka omistaa yrityksen, säätiön ja paremmasta yhteistyöstäkin keskusteltu. Yhteisesittelen korostan tarvetta niin, että meillä on tosiasiassa omistajista oikeat tiedot ja hyvät perusrekisterä niin, että ei porsareikiä jää niitähän rikolliset hyödyntävät ja käyttävät. Minä toivon, että neuvosto voisi olla samaa mieltä parlamentin kannan kanssa tulevissa neuvotteluissa. Eli seuraava neuvottelu, kuten herra Sarkentin todennutkin, 10. toukokuuta. En tiedä, haluaako komissio ottaa kantaa, mutta tuskin se on tarpeen. Tämä nyt tulee vain tiedoksi. Eli tiedoksi olette sen saaneet. Ja nyt meidän täytyy keskeyttää kokouksen äänestykseen asti 11.40 asti. Saatte vähän aikaa kahvitteluun. Just to repeat meeting. Toistan, että keskeytämme tämän 11.40 asti. Okay. <clears throat> Okay, dear colleagues, may I ask you to... Voisinko pyytää teitä istuutumaan? We would like to start with... Me haluaisimme nyt aloittaa äänestysten toimittamisen. And we will start. Ja ensimmäisenä meillä on, kiitos, ensimmäinen äänestys ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kroatian kanssa – esittelijä Claude Moraes, jota korvaan tänään. Toimitetaan äänestys, yksi äänestys vain. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki äänestäneet, hyvä äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitoksia. Seuraava. Euroopan unionin Norjan kuningaskunnan sop... Ei... Norjan ei yhdistyneen kuningaskunnan voi hyvänen aikaa. Norjan kuningaskunnan sopimus ulkorajojen viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyvistä täydentävästä säännöistä vuosiksi 2014-2020. Mietinnön hyväksyminen toimitetaan äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin ikään hyväksytty kiitos esittelijälle herran Zdechowskille. Our next vote. Seuraava äänestys. Euroopan unionin perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys. Angelika Mlinar on esittelijänä tässä. Suoritamme äänestyksen, joka on hyväksyntääänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kovasti. Ja. Excuse me, I don't have my voting card with me, so can I be counted? Minulla ei ole äänestyskorttia mukana, joten minä minä sitten äänestän muuten. Mention it in... Me mainitsemme pöytäkirjassa sen. Okei. Okay. Eli sitten seuraavaan äänestykseen. Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset, uudelleen laadittu toisintu esittelijä Sofia Intefeld. Yksi tekninen oikaisu, ensimmäinen virke toisessa kohdassa kompromissi 21. Effektiivisanan jälkeen jatkuu seuraavalla tavalla ja joka tapauksessa vain 20. Siitä on sovittu ryhmien kanssa, se on vain tekninen oikaisu ja nyt pyytäisin, että esittelijä puhuu. I don't really have much more to say, so... Eikä minulla ole juurikaan sanottavaa, joten äänestäkäämme oikopäät. Kiitos, ja näin teemme. Okay, we start with... Um... Eli 52 ja 53 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 1a. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 1b. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Se kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Kompromissi viisi. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 207. Vain toinen osa äänestys alkaa. ja päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä, äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 7a ja 7c. Yhtenä ryhmän äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 235 ja 236 ne ovat identtiset äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 237 äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. Seuraavaksi kompromissi 7b äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Puolesta yksi Lunatsekin äänen kanssa hyväksytty. Okay, so, okay, so we'd... Selvä. Toimitamme äänestyksen, äänestyksen uudelleen tarkistaaksemme sen. Eli y, rouva Lunatsekin äänen kanssa äänestys alkaa. 7b. 7b. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä äänestys päättyy. Eli nyt se on hy- hylätty. Sorry? We vote on the amendment 238 yeah. mm. Okay, so then we have to vote. Sitten tarkistukset tämän jäljiltä 238 ja 239 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 31. Äänestys alkaa. 31. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 255. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9a. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Kompromissi 9b, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Eli nyt meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 282. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 200. Kaksisataakahdeksankymmentäneljä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 285 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11a, c ja e. Yhtenä ryhmän äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 11b. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. We then go to amendment three. Sitten 311 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylättyy. 310 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty hyväksytty. Kompromissi 11D. Äänestys alkaa. Päättyy. Yksi kansanpuolueinen liikaa. Yksi liikaa kansanpuolueessa olevallani. Niin Uh, so the EP needs to take one card. täytyy poistaa yksi kortti, olla pahoillani. Kiitos. Yksi liikaa, selvä. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Um, we then go to compromise 12. Ja sitten 12a-kompromissi ja 12c. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 357 äänestys alkaa. Yksi kansanpuolue liikaa. Hyvä, ja äänestys päättyy hylätty. Sitten kompromissi 14. Äänestys alkaa. Kompromissi 14 siis. Taas yksi EPP liikaa täällä. Selvä, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kompromissi 15 äänestys alkaa. äänestys. Hetkinen, taas yksi EPP on liikaa täällä. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Hyvä. Äänestys päättyy nyt. Hyväksytty. Kompromissi 16a. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 16b. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 17a ja 17d yhdessä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme 4, 7, 27, 428. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 429 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17c. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 18 kompromissi, 18 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja seuraavaksi 518 tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 519 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 520 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 521 siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 24 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. neljä. Äänestys päättyy. Hylätty. 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Seuraavaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Open. Kompromissi 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4.34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37. Al- äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38. Äänestys alkaa. Päättyy. Ja se on hyväksytty. Kompromissi 39. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Tarkistukset 97 alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 96. Äänestys alkaa. Päättyy. ja se on hyväksytty. Ja tarkistus 98, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätään. Tarkistus, kompromissi 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään. Tarkistus 108. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 43, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 44, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 45, äänestys alkaa. Päättyy Hyväksytty. Tarkistus 121. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätään. 122. Tarkistus alkaa. Äänestys päättyy. Hylätään. Tarkistus 123. Äänestys alkaa. Päättyy hylätään. Tarkistus 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätään. Tarkistus 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätään. Tarkistus 126. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytään. Tarkistus 127. Ei. Ei. Kompromissi 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 47. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 48. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 49. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1, 3, 5 tarkistusäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 136. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 137. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten 31. Empl-valiokunnan äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Empl 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Empl 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Empel 39 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja sitten johdasto, johdanto-osan kappaleet Empel 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja Empel 15. Ja se on lisäyksenä tekstiin, joka kuuluu näihin dumping hintojen polkimiskäytäntöihin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestetään tekstistä muutettuna. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme siitä, että aloitetaan neuvottelut ja siis valtuutus ja neuvotteluryhmä. Äänestys alkaa. Onko jokainen jo äänestänyt? Äänestys päättyy. Ja se hyväksytään. Nyt onnittelut esittelijälle. Was it that? Okay, we are done, colleagues. Thank you very much. Have a good... No niin, tässä kaikki. Hauskaa iltapäivää kaikille.